Kyselytunti on päättynyt. Hyvät naiset ja herrat, seuraava kohta esityslistalla koskee komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumaa Iranista ja sen ydinohjelmasta. Haluaisin ensin antaa puheenvuoron Rova Ashtonille. Teillä on puheenvuoro. As Kiitos puhemies. Kuten kysymystunnilla tuli esille, Iranin ydinohjelma on suuri huolenaihe kaikille eurooppalaisille ja kansainväliselle yhteisölle kokonaisuudessaan. Kollegat ovatkin jo maininneet sen, että ulkoasioiden neuvosto 23. tammikuuta keskusteli asiasta uusien sanktioiden asiayhteydessä. Kuten viittasin, viittaan kaikissa yhteyksissä, olemme sitoutuneita ylläpitämään painetta Iranin viranomaisiin, jotta ne noudattavat kansainvälisiä velvoitteitaan. Ja se on avainosatekijä, tämä kahden polun lähestyminen. E3 plus kolme vaan lisäksi. Meillä on ollut useita turvanaston päätöslauselmia, mutta siitä huolimatta Iran edelleen ei tee yhteistyötä, ei noudata sitoumuksiaan, ei ota kantoja huomioon ja kiihdyttää ydinohjelmansa laajentamista. Tammikuussa se alkoi operaatiot, joilla voitaisiin rikastuttaa urania melkein 20 prosentin tasolle komin maanalaisissa laitoksissa, jota äh, Monien vuosien ajan on esitetty huolenaiheita yhteistyön puutteista Iranin puolella, jotta nämä jäljellä olevat asiat voidaan ratkaista. Myöskin tämä sotilaallinen luottuvuus ohjelmassa, johon viitattiin. IAEAn raportti 2011 marraskuulta esitteli löydöksiä niiden toimista, jotka liittyvät sotilaallisen ydinteknologian kehittämiseen. Tällä perustella johtokunta IAEassa hyväksyi laajalla enemmistöllä päätöslauselman, jossa esitettiin kasvava huoli Iranin ydinohjelmasta. Meidän tekemämme työ toivottavasti eh, osoittaa sitoumuksemme siihen, että saadaan diplomaattinen ratkaisu Iranin ydinasiaan. Toinen osa tätä kahden polun lähestymistapaa. Tohtori Jalilille vastapuolelle olen kirjoittanut ja esittänyt ehdotuksia, joiden myötä Iran voisi saada hyötyä taloudellisella, poliittisella ja ydinalalla. Mutta huolimatta tästä en ole saanut vielä vastauksia näihin ehdotuksiin, jotka saattaisivat alulle luottamuksen rakentamisprosessin vastavuoroisuuteen perustuen ja askel askeleelta lähestymistapaan perustuen. Olemme aina ilmaisseet valmiutemme lähteä ra- ratkaisemaan asioita luottamuksen ilmapiirissä, jotka ovat esimerkiksi huumeiden vastainen toiminta, joka tilanteessa toistan tätä sanomaa iranilaisille ulkoministeri Salen kanssa viimeksi ja samaan aikaan käytän kontakteja kolmansien maiden kanssa, erityisesti Turkin kanssa, jotta voidaan saada välitettyä viestiä Iranille, että ovi on auki neuvotteluihin tämän luottamuksen rakentamisprosessin kanssa, joihin voidaan alkaa heti, kun Iran viestittää valmiudestaan tehdä niin. Tätä lähestymistapaa vasten neuvosto on lähtenyt lisätoimiin. Se oli tärkeä askel. Se osoitti EUlta yhtenäisyyttä ja johtajuutta. Nämä toimet, niillä pyritään merkittävästi ja erityisesti vaikuttamaan Iranin taloudelliseen kykyyn jatkaa ydinohjelmaa niin, että vähennetään sen raakaöljytuloja, vientituloja. Öljysanktiot ovat erityisen merkittäviä, koska ne vaikuttavat Iranin hallituksen tuloihin öljyvienti on noin 80 prosenttia Iranin viennistä ja 70 prosenttia hallituksen tuloista. Tuonti EU:ssa on 20 prosenttia eh, Iranin öljyn viennistä, joten kun erityisesti kohdennetaan tähän tärkeään tulonlähteeseen, niin kasvatamme painetta kovasti hallitusta kohtaan ja saman aikaan vältämme niin paljon kuin pystymme sitä, että olisi negatiivisia vaikutuksia Iranin väestöön. Hyvät jäsenet, emme ole tässä yksin. YK-sanktiot ovat edelleen voimassa. 31. joulukuuta Yhdysvallat päätti siitä, että se myöskin tiukentaa sanktioitaan Irania vastaan, mukaan lukien tulot eri lähteistä, öljyvienti mukaan lukien. Nyt täytyy vakuuttaa niin monet kuin mahdollista muista maista, erityisesti ne, jotka tuovat Iranin öljyä, jotta he lähtisivät samanlaisiin toimiin ja harkitsisivat sitä, että tuontia vähennetään. Tämä maksimoi sanktioiden vaikutukset. Kieltovaihe täydennetään, että voidaan sopeutua uuteen tilanteeseen ja siihen on uudelleen tarkastelu, arviointi äh, rakennettu sisään, että tulevina kuukausina voidaan arvioida tilannetta ja ottaa huomioon ongelmat, joita saattaa tulla esille. Näin olemme varmistaneet, että EU ja jäsenvaltiot pystyvät saamaan aikaa ja välineitä siihen, että energia- toimitukset ovat jatkuvat ja niiden jatkuvuus varmistetaan. Haluan lopuksi vielä muistuttaa, että meillä on myös suuria huolenaiheita ihmisoikeustilanteesta Iranissa, erityisesti liittyen siihen, että oppositiota sorretaan edelleen, mutta että käytetään kuolemantuomioita paljon liiallisesti. Teloitusten määrä ja sanktioregiimi Irania vastaan koskien ihmisoikeustilannetta kohdistuu juuri niihin ihmisiin, jotka ovat vastuussa näistä suurista ihmisoikeusloukkauksista. 61 henkilöä on tällä listalla tällä hetkellä, kun lokakuussa listaa vahvistettiin. Myöskin välineistön koskeva toiminta on listallamme. Eli se, mitä teemme, on mielestäni oikea lähestymistapa. Jatkamme Iranin painostamista, jatkamme neuvotteluiden puolesta puhumista ja odotan kovasti arvon jäseniltä kantanne tästä asiasta. Uh, uh, Kiitoksia, Baronita Ashton. Puhujat ryhmien nimissä saavat nyt puheenvuoron ensin. Saa kahdeksi minuutiksi EPP-ryhmän puolesta puheenvuoron edustaja Salafranka. Kiitoksia puhemies, korkea edustaja. 23. päivä neuvostossa tehtiin hankala, mutta johdonmukainen päätös ja onnittelen teitä tästä Ashton. Euroopan parlamentti tukee neuvoston päätelmiä huomisessa äänestyksessä. Tämä tietenkin edellyttää monilta jäsenvaltioiden uhrauksia ja tämä myöskin noudattaa kantaa, jota olemme tukeneet sekä Ranskan presidentti että myöskin Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerit ovat todenneet, etteivät he suostu siihen, että Iran kehittää ydinasian. Mutta näiden toimien täytyy olla tehokkaita. Meidän täytyy kuitenkin käydä dialogia ja toivoa, että Iran jatkaa neuvotteluita, jotta se tekisi täysimittaisesti yhteistyötä kansainvälisen atominergiajärjestöjen tarkkailijoiden kanssa ja myöskin, jotta voisimme sammuttaa nämä sodan liekit, jotka ovat syttyneet tällä alueella. Yhdysvalloissa on myöskin todettu, että asiassa pitää edetä hyvin nopeasti. Mutta jotkut Iranin ministerit ovat sanoneet, että sanktiot ovat tehottomia, koska Euroopan unioni tarvitsee enemmän raakaöljyä kuin tämä maa EUn, EUsta tuloja. Ja mikäli tämä jännite kasvaa, se saattaa vaikuttaa myöskin öljyn hintaan ja vaikeuttaa tätä talouskriisiä, jota nyt elämme. Halusin sanoa, että kun ajatellaan näitä sisäisiä kysymyksiä ja johdonmukaisuutta, jota olemme osoittaneet neuvoston päätöksissä 23. päivä, on myöskin tärkeää, että tällä hetkellä toimimme ja vaikutamme yhdessä kumppaniemme kanssa, jotka ovat käyneet esimerkiksi Intiassa. Intian, Japanin ja muiden maiden kanta on ratkaisevan tärkeä, jotta nämä toimet, jotka toteutetaan, tehovat sillä tavalla kuin toivomme. Kiitoksia puhemies εκ μέρους της ομάδας προοδευτικής συμμαχίας των σοσιαλιστών. Kiitoksia. Seuraavaksi sosiaalisten demokraattiryhmän puolesta puheenvuorossa edustaja Muniste Urkiissa kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, korkea edustaja. Iran on edelleen hankala kysymys vuonna 2012, joka on juuri alkanut, ja se on epävakauttava tekijä ja alueellinen epävakautustekijä, koska se on hyvin läpinäkymätön ydinohjelmassaan, ja koska se on kuitenkin hyvin tärkeä raakaöljyn viejä maailmanlaajuisesti. Mutta vaikka se on kolmanneksi suurin raakaöljyn viejä, se tarkoittaa sitä, kuten sanoittekin, se vastaa 80 prosenttia maan tuloista ja tämä lisää sanktioiden tehokkuutta. Minun ryhmäni sulkee täysin pois sen, vaikka republikaanit Yhdysvalloissa ja Israelissa haluaisivat pahentaa tätä tilannetta, mutta minun ryhmäni ehdottomasti torjuu sotilastoiminnan. Meidän täytyy toimia tällä kahdeksitasoisella tiellä. Meillä täytyy olla kohdennettuja sanktioita, jotka kohdistuvat poliitikkoihin ja yrityksiin ja taloudellisiin toimijoihin, ja meidän pitää minimisoida sen vaikutus koko väestöön. Rova Ashton, Euroopan unionin täytyy lähteä toiselle tielle tällä kaksitahoisella tiellä, eli siis diplomatian tielle. Ja meidän täytyy korostaa sitä, että pitää tehdä kunnollisia tarkistuksia näihin ydinlaitoksiin. Ja Iranin täytyy hyväksyä kaikki turvatoimet, jotka kansainvälinen atomienergiajärjestö sille määrää vastineeksi sillä, että se voi käyttää rikastettua uraania siviilikäyttöön. Näinhän on sovittu ydinsulkusopimuksessa. Ja kuten totesitte aikaisemmin, lokakuussa. Me emme voi ainoastaan vaatia, että Iran luopuisi uraanin rikastamisesta. Meillä pitää olla kaikki kansainvälisen atomienergiajärjestön valtit käytössä koskien uraanin rikastamista. Ja meidän täytyy rakentaa luottamusta, meillä pitää olla laajempi agenda ja meidän pitää olla myöskin kunnianhimoisempia suhteessa Iraniin. Kiitos. Kiitoksia. seuraavaksi edustaja Shaake ALDE-ryhmästä. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä korkea edustaja, hyvät kollegat. Iran vastasi eh, EUn viimeisiin sanktioihin yllätyksellä. Yllätyksen mainitsivat viranomaiset, mutta myöskin näkyy siinä, että ehm, sen eh, valuutan arvo aleni entisestään. EU e on vahva, jos se toimii yhtenäisenä, kuten korkea edustaja sanoi. Toivottavasti jatkamme tätä toimintaa. ALDE ryhmä vetoaa teihin, että teette yhteistyötä Turkin ja muiden kumppanien kanssa, jotta voidaan tehdä kaikki mahdollinen, että käytetään kaikki olemassa olevat diplomaattiset keinot, jotta voidaan rohkaista Iranin viranomaisia siihen, että ryhtyvät järkeviin keskusteluihin tästä ydinkysymyksestä. Tässä pitää myös katsoa erilaisia tapoja, joilla Iran voitaisiin ylipuhua, ei pelkästään sanktioita. EUn pitäisi lopulta perustaa myöskin, myöskin edustusto Iraniin ja meillä on tärkeä rooli E3 plus 3 neuvotteluissa. Muistutan konservatiivikollegoja tässä parlamentissa, että sanktiot ovat viimeinen keino eivätkä tavoite sinänsä. Olen ylpeä ja iloinen siitä, että EU on aina onnistunut erottamaan ketkä ihmiset ovat vastuussa ydinohjelmasta tai ihmisoikeusrikkomuksesta, eikä vastuussa ole koko Iranin kansa. Iranin kansa ei tunne itseään edustetuiksi poliittisten johtajiensa, uskonnollisten tai sotilaisten johtajiensa taholta. Yhdysvallat on johdonmukaisesti valinnut erilaisia sanktiopaketteja kuin EU, mutta Yhdysvaltain sanktiot vaikuttavat myös EUn yrityksiin ei vain suorilla, vaan epäsuorilla sanktioilla, ja lääkkeiden ja ruoan tulisi aina päätyä Iranin kansan käsiin. Ja vielä eräs asia on tärkeä Iranin kansalle, erityisesti nuorelle sukupolvelle, nimittäin se rooli, mikä teknologialla voi olla ihmisoikeuksien edistäjänä tai niiden uhkana, ja EUn tulisi ähm, äh, olla vastuussa siitä, että tällaisia sortoteknologioita ei viedä tälle sortohallitukselle ja tämän voimme tehdä. Kiitoksia. Edustaja Schaake, täällä on sininen kortti herra Tanokilta. Otatteko tämän herra Tanokin kysymyksen vastaan? Madam Schaake viittasi parlamentin konservatiivipuoleen ja että he uskoisivat sanktioihin niiden itsensä vuoksi. Eli keitä hän tarkoittaa konservatiiveilla minun ryhmäni kuin EKR, ja miksi hän katsoo, että kannatamme sanktioita vain sanktioiden vuoksi. Sanktioiden takana on poliittiset tavoitteet, ja puhun siitä kohta, mutta hän ehkä voisi selventää vähän, mitä hän tarkoitti tällä. Mr. Tenek, I... Herra Tanak, minä eh, halusin erottaa erät tietyt jäsenet, jotka kovasti haluavat eh, sanktioiden käyttöönottoa, ja EPP eh, e on pyytänyt eri, kohta kohdalta äänestystä tekstissä, joka tämä parlamentti huomenna äänestää, jossa yritetään saada aikaan yhtenäinen EUn lähestymistapa sortohallintoja vastaan, jossa sanomme ihan selvästi, että EU ei ota käytön sanktioita kokonaista kansaa vastaan, vaan ainoastaan sanktioita, jotka kohdistuvat yksilöihin. Ja minusta on ikävää, että täällä parlamentissa suhteessa minun ryhmääni konservatiivipuolella on ihmisiä, jotka mielellään puhuvat sanktioissa yleensä, eivätkä tee tätä tärkeää erotusta, jonka tekin toivottavasti teette. Kirja Kronberg. Edustaja Kronberg vihreän ryhmän puolesta. Euroopan vapaan allianssin puolesta. Group expresses its... Kiitoksia puhemies. Vihreä ryhmä ilmaisee suuren huolensa ja tukee uusia EU-sanktioita vastaan. Monet meistä kuitenkin ovat hyvin myös huolissaan niiden mahdollisista negatiivisista vaikutuksista väestöä kohtaan. Parlamentin lausunto ja mielipide on ollut aina se, että ei voi olla sotilaallista ratkaisua ydinkonfliktiin Iranin kanssa. Ei pitäisi jättää epäselvyyttä tästä kysymyksestä. Tässä on kahden polun lähestymistapa. Sanktioihin neuvotteluihin. Sanktiot on otettu käyttöön. Nyt on aika neuvotella. Kysymys on se, että miten neuvotteluihin voidaan lähteä. Erilaiset ovat sanoneet, että he ovat halukkaita. Ja yksi asioista, joka täytyy hyväksyä EU:ssa on se, että iranilaiset eivät lakkaa rikastuttamista ehtona neuvotteluiden aloittamiselle, joten kaikki pitäisi neuvotella ilman ennakkoehtoja. Iran ja länsi ovat vuorotellen hylänneet toistensa kompromissiehdotukset ja monet mahdollisuudet on mennyt sivusuun, koska 3 plus 3 ja Iranin välistä hyvää tahtoa ei ole synkronoitu. Toivottavasti näin ole tulevaisuudessa. Haluaisimme myös, että Turkki ja Brasilia tulisivat mukaan neuvotteluihin. Ne ehdottivat kompromisseja tässä mielessä ja olisivat hyviä kumppaneita ottaa mukaan. Jos neuvotteluita pystytään jatkamaan, siitä voitaisiin saada uusi historiallinen mahdollisuus ydinasevapaaseen Lähi-Itään. EU pitäisi tätä asiaa koskevaa YK-konferenssia tukea ja saada aikaan etenemissuunnitelma ja auttaa siinä. Vihreät ovat sitä mieltä, että EU pitäisi näyttää hyvää esimerkkiä ja luopua ydinenergiasta, kuten Saksa on päättänyt tehdä. Iranin esimerkki osoittaa selvästi, että ei voida erottaa selkeästi ydinto, ydinenergiatoimintaa ja samaa toimintaa sotilaallisiin tarkoituksiin. Hyvän tahdon eleenä, joka osoittaisi EUn valmiuden vuoropuheluun, meidän pitäisi lopultakin avata Teheranissa EUn edustusto ja Iranin pitäisi saada turvallisuustakeet, koska maata on vaikea saada neuvottelupöytään, jos se on koko ajan sodan uhanalaisena. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Tanak ECR-ryhmän puolesta. Kaksi minuuttia. Puhemies, se, että Iran on kieltäytynyt yhteistyöstä YK on turvallisuusneuvoston kanssa, on merkittävä uhka maailman rauhalle ja se on myöskin riski lähi rauhalle ja se uhkaa Israelin valtion koko läs olemassaoloa. Se saattaa johtua myöskin asekilpailuun esimerkiksi Saudi-Arabian kanssa, mikäli Iranilla on ydinvoima, näin rikkoen kansainvälisiä sitoumuksia. Meidän täytyy kaikkien toivia, että EUn toimet, joista on sovittu, vaikkei se saakka esimerkiksi Kreikalta, Italialta ja Espanjalta tukea, jotka tuovat maansa paljon iranlaista öljyä, että näin voitaisiin taloudellisesti painostaa hallintoa ja näin hallinnon olisi vaikeampi siirrellä rahaa ympäri maailmaa ja näin Iranin olisi pakko jatkaa neuvotteluita. Kun on selkeä tarve toimia, EU ei aina viivyttele ja väistele kysymyksiä. Nyt Eurooppa puhuu kerrankin yhdellä äänellä hyvin tärkeän maailmanlaajuisen uhan suhteen, ja Iranin kannattaisi nyt alkaa kuunnella. Ja tämä osoittaa myöskin, että Iranin pitäisi muistaa persialainen kulttuuri, mutta ikävä kyllä se on yksi kaikkein julmimpia diktatuureja maailmassa, joka on tukahduttanut kaiken opposition ja maa, jossa homoseksuaaleja ja seksuaalisiin rikoksiin syyllistyneitä ja terroristeja teloitetaan julkisesti. Se myöskin jatkuvasti puuttuu naapurimaiden asioihin. Ja tämä on yhä suurempi syy, miksei Iran koskaan saa kehittää ydinasetta. Ja kaikki vaihtoehdot tämän suhteen pitäisi sulkea neuvotteluista pois. Ernst. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Ernst Gue NGL-ryhmän puolesta. Horon. Ernst, Edustaja Ernst, teidän puheenvuoro. Hyvät naiset ja herrat, Viimeisimmät äh, EUn sanktiot eivät ole mitään äh, luottamuksesta herättävää toimintaa, äh, vaan pelottelua. Painostuksen avulla saada aikaan Iranin osallistuminen on naivia ja myös vaarallista. Me eh, tuomitsemme Iranin hallinnon näistä, näiden ihmisoikeusrikkomusten takia, uskonnollisten vähemmistöjen soron takia ja ihmisoikeusaktivistien äm, ehm, tuomitsemisen takia, mutta se, että pysäytetään Iranin öljy, se koskee eh, ja vaikuttaa eh, Iranin kansaan. Tämä on fakta. Lisäksi tässä autetaan Iranin hallinnon vaalitaistelussa ja myöskin sodan uhka kasvaa. Tämä on se tilanne, josta me puhumme täällä, Baroniter Ashton. Meillä ei ole minkäänlaista todistusaineistoa olemassa olevasta eh, Iranin ydinaseohjelmasta. Meillä on todistuksia vuoteen 2003 asti, mutta sen jälkeen jaella ei ole mitään todistusaineistoa. Sillä on väitteitä ja epäilyksiä turvallisuuspalveluilta. Ilman tällä me emme tarvitse kärjistymistä, vaan ihmisoikeusneuvottelua ja todellisia neuvotteluja ydinasevapaalle Lähi-idälle ja äh, rauhanomaiselle rinnakkaiselolle alueella, ja tämä on EUn tehtävä, eikä se, että vielä kärjistetään tämänhetkistä tilannetta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Belder EFT-ryhmän puolesta. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ulkoisesti ja sisäisesti Islannin tasavallan johto on kovan paineen alla. Myöskin Kameneen autoriteetti ja hän on pappisjohtaja, sekin on avoimen keskustelun alla. Tällä hetkellä on suuri mahdollisuus kansainväliselle yhteisölle suostutella Iran pois ydinpolulta. Korkea edustaja tietää ihan henkilökohtaisestikin, miten vaikeaa on käydä Teheranin kanssa vakavia neuvotteluita. Tällä hetkellä olisi transattinen linja takananne. He ovat myös äh, huolissaan tilanteesta Persianlahdella, Amerikan laivasta on siellä. Puhutaan sodasta ja provokaatiosta Iranista Joten meillä täytyy Siis Teheranin täytyy kunnioittaa IAEAn e päätöksiä eikä toisinpäin, kuten Iranin parlamentin puhemies julisti eilen. Sunni ja Shia yhteisöjen välillä on myös skismaa ja se näkyy myös Lähi-idässä ja se on tietysti Iraninkin ydinambitioiden takana ja mitä jotte tehdään siellä? Seuraavaksi edustaja Ehrenhauser sitoutuu Mattimien nimessä saa puheenvuoron yksi minuutti. Sydämelliset kiitokset tämänhetkinen Iranin hallinto on epäoikeudenmukainen. Tämä mielestäni on selvää ja itävaltaisena voin ilman kaksinaismoraalia vaatia ydinasevapaalta Irania. Fakta on kyllä myös, että meillä on todistusaineistoa Iranin ydinaseohjelma ja ajan raportti kertoo ainoastaan mahdollisesta sotilaallisesta ulottuvuudesta ja ajankohtainen Yhdysvaltain tutkimus osoittaa, että on rajoitettua mahdollisuutta rikastaa sotilaskäyttöön tarkoitettua uraania. Selvä on se, että äh, meidän täytyy välttää sotilainen ratkaisu, joka perustuu väärin väittämiin. Ja siksi kysymykseni edustaja Ashtonille, mikä on teidän B-suunnitelma? Niin siinä tapauksessa sanktioista ei ole mitään hyötyä äh, siinä tapauksessa, että sanktiot eivät tuo toivottuja toimenpiteitä. Mitä aiotte tehdä? Lisäksi minulla on kysymys Camp Ashrafista. Tätä ajankohtaahan lykättiin Camp Ashrafia ja jatketaan nyt. Vaikuttaa siltä, että jotkut EUn jäsenvaltiot antavat turvapaikan Camp Ashrafista tuleville ihmisille, joilla on EU-tausta. Onko tämä ehdotus vielä pöydällä ja mitä mieltä siitä olette? Kiitoksia. Ja nyt muut puhujat. Ensin edustaja Brok, kaksi minuuttia. President, Frau Vizepräsidentin, meine puhemies, hyvä varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Se, mitä korkeudustaja täällä on esittänyt ja mitä esityslauselmassa on, sopii aika hyvin yhteen. Sanktioita täytyy tiukentaa. Sanktioiden täytyy olla sellaisia, että ne eivät tuota vastakkaisia vaikutuksia – ettei se johda väestöä solidaarisuuteen johdon kanssa, vaan että tämä on päinvastainen vaikutus. Täytyy tehdä selväksi, että hallinto on todellinen diktatuuri, eikä pidä kiinni ydinsulkusopimuksen sitoumuksista. Ja tätä taustaa vasten on ryhtynyt näihin toimenpiteisiin myöskin YK on päätöslauselma huomioon ottaen mutta hallintoa täytyy varoittaa myös yrittää tällaista sekalullista tietä. Meidän ehdotuksemme näistä sanktioista niiden myötä haluamme tehdä selväksi, että Euroopan unioni pyrkii löytämään tien, jossa Sosiaalinen ratkaisu ei ole välttämätön. Jura Vaston, kiitos siitä, että sanoitte, että tämä, tätä viestiä välitetään keskusteluissa kumppaneiden kautta, kuten Turkki, mutta toivottavasti myös maiden kuten Kiina ja Venäjä kanssa, joiden täytyy ottaa vaarin vastuustaan, jotta saadaan maailman yhteisöltä eh, yhtenäinen viesti. Ja tätä taustaa vasten pitäisi, meidän pitäisi pystyä siihen, että emme vakauta hallintoa, mutta samaan aikaan huolehdimme siitä, että tehdämme sen, että tällainen hallinto saisi ydinaseita, raketteja, rauhanomaista ydinohjelmaa vastaan kenellään ei ole mitään. Niin kansainvälisen yhteisön pitäisi tehdä sellaista yhteistyötä, että kukaan ei löydä perusteluita ryhtyä sotilaallisiin toimiin. Kirja Anna Gomez ja Violeta. Edustaja Anna Gomez. Persisting in reaching Iranin viranomaiset haluavat jatkaa uraanin rikastamista Kyselyt hämmä osa alaiselle tasolle. Mutta meidän täytyy varoittaa kaikkia eurooppalaisia toimijoita siitä, että tällä kertaa näitä sanktioita ei voi kiertää. Tämä on nyt vaarallinen vaari, koska Yhdysvalloissa on presidentin vaalit. Ja EUn ei pitäisi toimia sotilaallisesti, koska se olisi katastrofi tälle alueelle ja erityisesti Israelille. Ja meidän täytyy tässä lähestymistavassa miettiä vähän laajempaa sopimusta kaikin diplomaattisin keinoin. Iran on alueellinen valta ja meillä pitäisi olla diplomaattinen edustusto Teheranissa. Meidän pitäisi keskittyä kansainvälisen polttoainepankkiin, jonka Iran voisi hyväksyä, ja meidän täytyisi miettiä taloudellisia sopimuksia, joissa mukana olisi Saudi-Arabia ja myöskin ehkä Israel, ja näin voitaisiin taata, että alueen taloudellinen kehitys jatkuu. Ja meidän täytyisi lähettää selkeää tukea Iranin kansalaisille ja mainita ne, jotka puolustavat ihmisoikeuksia. Ja meidän täytyisi tehdä selväksi, että sanktiot eivät saa kohdistua kansaan, eivätkä ne saa vaikuttaa päinvastaisella tavalla, joka vain pahentaisi hallinnon propagandaa. Kirjos eh, Alexander Graf Lambsdorff ja Seuraavaksi Alexander Graf Lambsdorff, puolitoista minuuttia. No. Kiitoksia puhemies. Olin hyvin iloinen tästä eh, neuvoston päätöksestä, että ryhdytään sanktioihin eh, öljysaartoon että lisätään painostusta Iranin hallintoa kohtaan, niin olen kyllä iloinen, e, ihmettelen kyllä sitä, kun täällä sanotaan, että ei ole todistusta siitä, että halutaan käyttää tätä sotilastoimiin. E, meidän täytyy vaan katsoa tätä. Meillä on Iranissa 5000 kiloa urania, joka on kolmeen prosenttiin rikastettu, mutta meillä siellä on myös 75 kiloa urania, joka on rikastettu 20 prosenttiin. Tämä tarvitaan vain, jos halutaan sitä sotilaalliseen käyttöön. Kaikki tosi seikat puhuvat sen puoleen, että tässä halutaan rikastaa urania sotilaalliseen käyttöön. Meillä on ihan selvät aikapuitteet tässä ja siksi on oikein, että EU lisää painostusta. Sama koskee näitä ohjuksia ja siksi meidän tulee painostaa entistä enemmän. Vielä parempi olisi ollut, jos öljysaarto olisi astunut voimaan saman tien, äh, vaikka ymmärränkin, että jotkut jäsenvaltiot tarvitsevat mahdollisuuksia ähm, monipuolistaa äh, energiahuoltoaan, mutta nyt Iranillakin on aikaa löytää vaihtoehtoja. Olen erittäin iloinen myöskin IAEAn äh, rakentavasta roolista. Tästä on suurta hyötyä. Olen iloinen myöskin Turkin myönteisestä rakentavasta roolista tässä asiassa. Kiitoksia. O kirjos Stevenson, Edustaja Stevenson, yksi minuutti. President, the lessons of the Arab Spring. Kiitoksia. kevästä on opittu ja se koskee Irania ja kaikkia sortohallituksia ympäri maailmaa. Kuinka monet Ahmadinejad ja muut, hekään ei ole immuuneja muutoksen tuulille Lähi-idässä. He näkevät viestin ja siksi he intensitoi, pahentavat tätä toimintaa ydinaseen valmistamiseksi, jotta he voivat pitää vapaata maailmaa pankkivankenaan. Jo nyt olemme nähneet, kuinka politiikkamme ja sovittelumme on epäonnistunut. Se on vain antanut hallinnolle lisää aikaa jatkaa terrorismin harjoittamista ympäri maailmaa, ja se on myöskin rakentanut lisää ydinaseita ja samalla sortanut omaa kansansa. Eli meidän pitää tiukentaa sanktioita tätä terroristihallintoa vastaan Iranissa. Ja täytyy muistaa, että se on yksi harvoista maista, joissa vieläkin tuetaan Assadia Syyriassa. Näiden tyrannien kanssa on turha puhua. Meidän täytyy todellakin tukea hallinnon vaihtumista näissä maissa. Kirja Lösing ja Edustaja Löysin. Gehören zu den grauenhaftes... kuuluvat julmimpiin aseisiin, joita on, ja ne täytyy maailmanlaajuisesti poistaa. Ja siviilikäyttö on hallitsematonta energiassa. Sen vuoksi kaikin voimin täytyy pyrkiä siihen, että ydinvoimasta luovutaan koko ajan ja kokonaan ja saadaan aikaan lähi ja Keski-Idässä rauhanomaisesti ydinasevapaita vyöhykkeitä. Niin paljon kuin kritiikin hallintoakin voidaan kritisoida, niin voidaan todeta, että Iran on allekirjoittanut ydinsulkusopimuksen Iran toisin kuin Pakistan, Pohjois-Korea, Intia. Ja sen vuoksi se voi hyödyntää oikeutta tähän rauhanomaiseen ydinenergian käyttöön. IAEAn viimeaikainen raportti antaa osoit- näyttöjä siitä, että Iranissa ra- rakennettaisiin ydinaseita. Tätä taustaa vasten ovat realiteetti sodan uhka Irania kohtaan koko ajan ja koko ajan paheneva äh, taloudellinen sodankäynti. Tämä on hyvin vaarallista maailmanrauhan kannalta ja rajoittaa Iranin edistyksen opposition mahdollisuuksia. Näyttää siltä, että Yhdysvaltain globaalin intressin uhrittajaksi joutuvat ihmisoikeudet ja rauha. Ah, eh, Edustaja Belder haluaisi eh, esittää sinisen kortin kysymyksen. Otatteko sen vastaan? Otatteko Oletteko valmiit vastaamaan kysymykseen? Edustaja Lösing, hyväksyttekö tämän kortin? Oh, Just one more oh, time, please. I did not hear you. Yeah, okay. Oh, Vielä kerran en kuullut teitä. Täällä on esitetty sininen kortti. Otatteko hänen kysymyksensä vastaan? Ja, ja, ja. Ja. Kyllä. Kyllä, Edustaja Belda dat u onbekend is, maar toch vraag het maar of het u bekend... Ehkä ette tiedä, mutta haluaisin kysyä, tiedättekö, että Iran on toistuvasti uhannut Israelin valtiota ja sanonut, että se tuhoaa koko valtion. Oletteko koskeen kuuluneet, että Israel puhuisi Iranille samalla tavalla? Eli voisitko tähän vastata? Selbstverständlich weiß ich das, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was die... Tietysti tiedän, mutta en tiedä, että mitä tällä kysymyksellä on nyt tämänpäiväisen teeman kanssa tekemistä oikeasti. Fiorello Provera. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Fiorello Provera. Yksi minuutti. Baronessa Eston... Edi- Kiitoksia. On nyt vaikea olla optimistinen. Ydinaseen kehittäminen Iranissa vaikuttaisi epävakauttavasti tähän Kaukasian ja Välimeren alueeseen, ja se voisi johtaa ydinasekilpaan eri maissa, ja monet valtiot pelkäävät tätä. Tässä olisi ehkä myös Turkki ja Saudi-Arabia mukana. Nämä viimeisen sukupolven ohjukset voivat yltää vaikka Romania, Bulgarian ja Kreikkaan, ja se lisäisi Teheranin uhkaa siitä, että se tuhoaisi Israelin. Iranin viranomaiset voivat todellakin surkea Hormusin salmen ja me emme voi sallia uutta Pohjois-Koreaa ja Lähi-Itää. Uudet sanktiot EUn puolelta ovat tietysti positiivisia, mutta aika alkaa loppua, jotta löytäisimme kriisin diplomaattisen ratkaisun ja voisimme välttää sotilaallista ratkaisua. Kirjoitus Obama ja Enä Lepto. Seuraavaksi edustaja Obermeier, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Perjantaina Teheran varmaan sopii hätälaista, jonka avulla öljy vienti EU-hun keskeytetään. Tällä tavoin kaikki ne valtiot, jotka hyväksyivät sanktiot, heille tämä öljyvienti päättyy saman tien, vaikka sanktio pitäisi alkaa vasta heinäkuussa keskipitkällä aikavälillä tällä ei tule olemaan niin paljon seurauksia. Tällä tavoin painostus Teherania kohtaan ei ole kovinkaan vaikutusvaltainen ja tällä boikotilla ei ole kovinkaan paljon merkitystä ja EU tulee joutumaan syrjään. Loppujen lopuksi tällaiset saartotoimenpiteet koskevat vääriä henkilöitä. EUn tulisi toimia maltillisemmin ja välttää kaikenlainen kärjistyminen. Kannattava olisi tietenkin täysin ydinasevapaa Lähi-Itä ja tärkeää on tietenkin myös varmistaa Israelin turvallisuus pentru grupul ppe decizia consiliului din douăzeci și trei ianuarie de a extinde sanciunile existente la adresa iranului e binevenită. E vorba despre... Eh, päätös eh, ottaa käyttöön eh, sanktioita irania kohtaan on myönteinen päätös. nämä ovat hyvin tiukkoja sanktioita monien yritysten äh, rahoituksen jäädyttämisen jälkeen, sen jälkeen kun arkaluontoisten aineiden vienti on keskeytetty. Seuraava looginen askel oli öljysaarto. Se on tärkeä strateginen kysymys Iranille sanktioiden käyttöönotto ei koskaan, sitä ei koskaan päätetä kevyesti. Iranin kohdalla tämä on tarpeen, koska vaarana on ydinaseiden leviäminen liittyen Iranin yhä huolestuttavampaan ydinohjelmaan. Siksi on tärkeää, että EU on osoittanut tiukkuutta ja yhdenmukaisuutta. Me välitämme selkeän viestin Iranille, että me tulevaisuudessa hyväksy enää ohjelman jatkamista. Ne, jotka sanovat, että tämä nämä sanktiot eivät tule vaikuttamaan. Heille sanon seuraavaa. Sanktiot ovat vaikuttaneet ydinohjelman kehittymiseen. Iranilla ei ole ydinpommia tällä hetkellä. Ja Iran on huomannut myös, että näillä toimenpiteillä on vaikutusta omaan talouteen ja ehkä tällä tavoin Iran saadaan takaisin neuvottelupöydän ääreen. Ja, Mr. Fox. Edustaja Fox. Mr. President, Preda agrees with me. Kirja, Preda, sorry, sorry. Anteeksi. Edustaja Preda. Herra Fox nosti sinisen kortin ja haluaisi esittää teille kysymyksen. Otatteko tämän kysymyksen vastaan? Olkaa hyvä, herra Fox. Kiitoksia. Onko Preda samaa mieltä kansani siitä, että suurin uhka rauhalle Lähi-idässä ja Iranin alueella on Iran, jolla on ydinase. Ja näin ollen sotilaallisen uh, sotilaan uhka on tärkeä, jotta voidaan varmistaa, että se toimii kansainvälisen yhteisön toiveiden mukaisesti. E, cred că, dacă am înțeles bine întrebarea, avem același punct de vedere. Mulțumesc. Jos ymmärsin kysymyksen oikein, niin meillä on tästä asiasta sama näkemys. Vitria in kirja e Kathleen eh, van Bremt. Ja ja seuraavaksi Katin van Brent, kaksi minuuttia. Voorzitter, ehm, mevrouw Ashton, ehm, u merkt een heel brede steun over alle partijgrenzen heen voor het standpunt. Näette, että on laaja tuki kautta puolueiden ja ryhmien. Iranin hallituksen uppiniskaisuus huomioon ottaen suunnittelette kovin tiukkoja sanktioita – Täällä on suuria tunteita asiasta. Meillä on monia esimerkkejä asiantuntijoita, joissa itse asiassa sanktiot ovat johtaneet jopa hallinnon muutokseen. Ehkäpä tämäkin pitää pitää mielessä, vaikka tietysti suhtautua realistisesti. Koko ryhmämme, ryhmäni on sitä mieltä, että nämä sanktiot eivät ole askel äh, välin väliintuloon tai konfliktiin alueella tai Iranissa itsessään. Meidän pitää tehdä se selväksi. Sotilaallista uhkaa tarvitaan mielestäni, jotta voidaan varmistaa mutta sotilaallinen välintulo olisi huono vaihtoehto, eikä se oikeastaan ole vaihtoehto ollenkaan. Ja mielenkiinnolla kuulin, kun sanoitte, jotain sellaista, joka aiheuttaa paljon enemmän huolenaiheita. Se on ihmisoikeudet, ihmisten tilanne Iranissa ja siinä voimme katsoa itseämme. On monia EU-yhtiöitä, jotka myyvät tekniikkaansa Iranin hallitukselle, jonka avulla voidaan sortaa ihmisiä. Kommunikaatiotekniikkaa, salakuunteluun esimerkiksi, tai voidaan estää heitä pääsemästä internetiin. Ja eh, omat asiamme täytyy myöskin hoitaa kuntoon ja eh, Lady Ashton uskon, että teette ne asiat, jotka tässä vaaditaan tehtävän. Eh, Kiitoksia edustaja Van Brent ja seuraava puhuja on edustaja Parvanova. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Iranin tilanne korostaa entistä enemmän, että Iranin ydinohjelmaan on puututtava hyvin tehokkaasti. Ja täytyy muistaa myöskin esimerkiksi se, että siellä rikotaan jatkuvasti ihmisoikeuksia. Meidän pitäisi pyytää, että Iranin viranomaiset tekisivät yhteistyötä täysimittaisesti kansainvälisen atomienergiajärjestön kanssa kaikissa asioissa, erityisesti niistä, niissä, jotka saattavat liittyä ydinohjelman sotilaalliseen ulottuvuuteen. Eli me tarkistajien pitäisi saada käyttöönsä kaikki asiakirjat ja päästä kaikkiin paikkoihin tarkastuskäynnille. Ja EU on ollut pragmaattinen, kun kyse on ollut Iranin vastaisista sanktioista, Korkea edustaja, eikö sanktioiden pitäisi johtaa näihin tavoitteisiin? Eli millä tavalla aiotte tehdä yhteistyötä lähi maiden kanssa ja erityisesti Turkin kanssa, jotta löydettäisiin ratkaisu ja kuinka toimiva on dialogi EUn ja Iranin välillä? Επόμενη ομιλήτρια, η kirja Νίκη Kiitoksia edustaja Seuraava puhuja edustaja Niki Kiitoksia puhemies. Minä todella sydämestäni pyydän teitä pysymään diplomaattisena. En ole aivan vakuuttunut siitä, onko valitse, Noudatetaanko diplomatiassa oikea lähestymistapa Irania kohtaan? Tietenkin meidän täytyy varoa tätä. Tässä on 3000 vuoden historia takana. Meidän täytyy ajatella kolmea asiaa. Ensinnäkin meillä on peruslinja. Kun otetaan käyttöön pakotteita, kuka kärsii eniten, kansa, hallitus vai yläluokka. Minä pelkään pahoin, että kansa ja tällä tulee olemaan bumerangimaiset seuraukset. Sitten sopimukset, monenkeskiset sopimukset, jotka ovat vuosia vanhat, kaikki nämä suhteet. Voimmeko jättää ne huomiotta menettelyllä, joka tuo mukanaan valtaisia taloudellisia ongelmia ei pelkästään Euroopalle, vaan koko maailmalla, joten pyytäisin, että olet sitten diplomaattinen. Kiitoksia edustaja Savella ja seuraavaksi edustaja Dodds yksi minuutti. Uh, high representative. It is quite... Kiitoksia korkea edustaja puhemies. Hallitukset ovat kautta maailman huolestuneita Iranin ydinohjelmasta ja sen aiheuttamasta uhasta kansainväliset turvallisuudelle, kuten monet kollegat ovat sanoneet, tämä on brutaali hallinto. Ei noudata ihmisoikeuksia kansalaistensa osalta ja on jatkuva uhka Israelille ja vaikuttaa myös lähinnä tilanteeseen laajemminkin. Sen vuoksi on ihan oikein, että asianmukaiset sanktiot saadaan aikaan, että voidaan rohkaista Irania tulemaan neuvotteluihin. Ydinohjelman eskalointi jolla haluttaisiin kehittää ydinasetta tai että Hormosinsalmi suljetaan olisivat täysin hyväksymättömiä ja pidän hyvänä kansainvälisen yhteisön päättäväisyyttä asiassa. Yhdysvaltain UK on päätös lähettää sotalaivoja ja muita aluksia ovat lähettäneet oikean signaalin, viestin. On hyvä, että puhutaan yhdellä äänellä ja suojellaan kansalaisten turvallisuutta. Täytyy pitää yllä uhkaa siitä, että ryhdytään toimiin, jos näin jatkuu. Epomini Omilitria, είναι η Lena. Kiitoksia ja seuraava puhuja on edustaja Kolarska Bobinska, kaksi minuuttia. Mr. President, Baroness Ashton. Puhemies, edustaja Ashton. Nyt olemme siirtymässä erittäin hankalaan vaiheeseen suhteessamme Iranin kanssa, tai suhteiden puutteessa Iranin kanssa oikeastaan. Kansainvälisen atomivoimajärjestön raportti osoittaa, että Iranissa on taitoa ja halua kehittää ydinaseita. Iran on toistavasti yrittänyt piilotella näitä tarkastajilta todellisia tavoitteitaan ja se on haitannut näiden tarkastajien työtä, niin kuin nytkin. Kansainvälisesti Iran on uhannut meitä sotilastoimilla liittolaisiamme vastaan ja sillä, että se sulkee Hormusin salmen. Yhä enemmän demokraattisia liikkeitä sorretaan ja se on meille erittäin huolestuttavaa. Ja eikä ole toivoa siitä, että maaliskuun vaalit toisivat mitään muutoksia tähän politiikkaan. Siksi Euroopan unionin on pakko toimia ja sanktiot ovat välttämättömiä ja Iranin uhat tekevät selväksi, että me enää voi sietää tätä epädemokraattista hallintoa ostamalla heiltä öljyä. Ja nyt meidän on painostettava Irania, jotta se palaisi neuvottelupöytään. Neuvottelut eivät voi olla pelkästään keskustelua ajan voittamiseksi, vaan meidän täytyy saada selkeyttä tähän ydinohjelmaan. Ja korkeudustaja Ashton, teidän ei pidä hyväksyä mitään muuta kuin todelliset neuvottelut ja todellista keskustelua. Voimme keskustella Iranin luonnonvarojen tuomisesta vasta, kun Iran soveltaa YK päätöslauselmaa ja kansainvälisen atomienergiajärjestön suosituksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja Kiitoksia. Seuraava puhuja on Maria Elini Koppa, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Hyvä edustaja Aston. Tämänpäiväinen keskustelu Euroopan parlamentissa on merkittävä. Uusien sanktioiden käyttöönotto Irania vastaan on, niistä on päätetty yksimielisesti, mutta samanaikaisesti haluamme yhtenäisesti ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jotta Iran palaisi neuvottelupöytään. Sanktioiden käyttöönotto ei ole mikään helppo toimenpide koska vaarana on se, että viemme öljyn hintaa ylös. Lisäksi eh, joidenkin maiden taloudelliset ongelmat vain lisääntyvät myöskin, kun ajatellaan talouskriisiä ja Euroopan unionin eteläisiä maita, niin tämä on huolestuttavaa. Iran voi tietenkin myydä öljynsä myös muille markkinoille kuin Euroopan unionille. Tässä on vielä eräs merkittävämpikin asia kyseessä. Meidän on varmistettava, että nämä pakotteet ovat hyvin kohdistettuja ja koskettavat mahdollisimman vähän Iranin kanssa. Rova Ashton, minä olen sitä mieltä, että teidän täytyy käyttää kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaaksenne, että Iran rakentavasti ryhtyy toimimaan Kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni on ilmeisesti unohtanut, miten vaikeassa tilanteessa ihmisoikeudet ovat tuossa maassa. Teidän täytyy aina Teheranissa muistuttaa, että tätä asiaa on käsiteltävä. Meidän on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin, jotta sotilastoimenpiteistä täällä vältytään. Tämä punainen linja, jonka Yhdysvallat on määritellyt, mitä tulee Hormusin salmen sulkemiseen, tulee näin pahoin pelkään pahentamaan tilannetta. Mutta Iranin täytyy myös osoittaa, että se haluaa tehdä yhteistyötä ja sitten e-, ehkä voi hyödyntää myös ydinvoimaa rauhanomaisiin tarkoituksiin. Kiitoksia edustaja Koppa ja seuraavaksi Nick Griffin yksi minuutti. Remember... Joukkotuhoaseet, muistakaa, miten poliitikot jonottivat vaatimaan toimia Irakia vastaan joukkotuhoaseasiassa. Me Mepit, jotka vaativat sanktioita Irakin joukkotuhoaseita vastaan, joita ei ollut olemassa, tarkoitat varmaan hyvää mutta auttavat murhaamaan tuhansia, satoja tuhansia irakilaisia lapsia, jotka kuulevat nälkään. Nyt on uusi kohde Iran, mutta uhrit ovat samat lapset. Koska onnistunut öljysaarto tekisi mahdottomaksi, että Iran voisi ostaa lääkkeitä ja elintarvikkeita väestölleen, jos EU äänestää sanktioiden puolesta. Se osoittaa itsensä moraalisesti ja taloudellisesti konkurssissa olevaksi. Jos muut haluavat sotaeräiden kanssa, mutta se ei ole meidän asia, meidän pitäisi pysyä erossa siitä. Thank you very much. Uh, now before asking you whether... Kiitoksia. Oletteko valmis ottamaan vastaan sinisen kortin? Ja haluaisin tervehtiä kaikkia. Olen nyt ensimmäistä kertaa varapuhemiehen roolissa. Ja myöhemmin käytän sitten äidinkieltäni. Kulki. Transfer for a blue card. Ja sitten sininen kortti. Mr. Griff. Niin puhemies. Griffin pitää Iranista ja siitä, että se uhkaa Israelina. Nämä sionisti ja muut termit viittasivat tähän. Ja tämä nyt osoittaa, missä hän on poliittisesti, mutta vähän asiaan liittyvä kysymys. Jos hän katsoo, että Iran haluaa kehittää ydinvoimaa rauhanomaisiin tarkoituksiin, niin mihin ihmeessä se tarvitsee 20 tai 50 prosentin rikastettua uraania? Teillä on puoli minuuttia aikaa. En ole Iranin ystävä, olen kovin kriittinen islamilaisuutta kohtaan ja sen uhkaa Eurooppaa kohtaan. Mutta Iranin asia on lähi maiden asioihin, meidän asia oli tehdä välintulo. Jos katsotaan, mitä Libyassa tapahtuu, jolla ei ollut tällaisia aseita, niin ei voi syyttää sitä, että he haluavat puolustaa itseään erilaisesti, jos haluavat niin tehdä. Mutta joku tuo aseet, olemme kuulleet valheita aiemmin, ja nyt mielestäni kuullaan valheita jälleen.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 lähde tälle alueelle, mutta me emme saa nyt keskittyä liikaa siihen, koska tällä tavoin emme ehkä huomaa muita strategisia kehityssuuntauksia. Ensinnäkin Iran on suuri valta perinteisellä sotilasalalla. Sotilaallisesti se tuskin tarvitsee ydinaseita. Toiseksi Iran pystyy sulkemaan Hormusin salmen. Tämä vaikuttaa öljyvientiin koko Persianlahden alueelta ja se vaikuttaisi noin viidennekseen eh, maailman öljynkulutuksesta. Ja eh, kun Irakista hitaasti tulee Iranin satelliittivaltio, eh, Teheranin valta on vielä suurempi öljymarkkinoilla. Sitten Syyriat, yksi eräs toinen Iranin liittolaisilta. Eli kokonaisuudessaan ei ole vaikea nähdä Iranin strategian lopullista tavoitetta, Persianlahden valvonta, Saudi-Arabian neutralisointi ja Yhdysvaltojen poissulkeminen alueelta. Tämä ydinkysymys on vain osa tätä strategista kokonaisuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi Weidenholze, kaksi minuuttia. Herr Präsident der nahe und der mittlere osten sind für europa und die welt eine lebens puhemies. Äh, Lähi-itä äh, on tärkeä alue meille. Tällä päätetään äh, kehittyykö tulevaisuutemme rauhanomaisesti ja näinä päivinä on moni asia pelissä. Tämänhetkinen Iranin hallinto tekee kaikkeensa, jotta tilanne kärjistyisi. Israelin uhkailu ja terroristisen toiminnan tukeminen alueella. Useasti kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni on varoittanut Irania. Iranin hallitus on viis välittänyt näistä varoituksista ja viis välittänyt diplomaattisista ponnitteluista. Siksi pakotteet ovat looginen askel, ymmärrettävä ja johdonmukainen, koska yritämme saada aikaan sen, että Iran tulee neuvottelupöytään kepillä ja porkkanalla. Tällä hetkellä käytämme keppiä. Mutta meidän täytyisi nyt katsoa myös sitä, että porkkanat nostetaan pöydällä. Tämä ainakin vahvistaisi Iranin oppositiota ja lisäisi painostusta hallintoa kohtaan sisäisesti. Euroopan unionin politiikan johdonmukaisuuden takia on tärkeää välttää kaikki sellainen, joka eh, lisää sotilaallisen eh, selkkauksen vaaraa. Tällä mantereella on liian paljon historiallisia esimerkkejä tästä. Sodalla olisi kauhistuttavat seuraukset Iranin kansalle, eh, alueelle, myös Israelille ja se veisi alueen vuosikymmeniä taaksepäin. Siksi on tärkeää tehdä kaikki, jotta voidaan välttää sotilaallisen selkkauksen uhka, koska sota ei koskaan ole ratkaisu. Laima Adrikine assu. Kiitoksia. Sitten Andrikiene, puolitoista minuuttia. President, I welcome the EU decision. Puhemies, pidän hyvänä EUn päätöstä saarrolle Iranin öljyviennille ja varojen jäädyttämiselle, koska toimenpiteet, joihin liittyy myös Yhdysvaltain toimet, voivat olla tehokkaita. On tärkeää panna merkille, että EU on toiseksi suurin asiakas Iranille. Neljännes viennistä menee sinne. Toivottavasti sanktiot eh, saavuttavat tavoitteensa, mutta tärkeämpää on se, että EUn jäsenvaltiot ovat täysin tietoisia mahdollisista seurauksista ja hallitukset ovat valmiita hoitamaan niitä seurauksia. Euroopan parlamentti esittää vahvan kannan päätöslauselmassaan tueksi kahden polun järjestelmälle Iranin kanssa, joista saadaan sekä palkintoja että rangaistuksia. Olemme kaukana siitä, että luottaisimme nykyisiin hallintorinnassa, mutta samaan aikaan toivomme, että Iranista pitäisi tulla maa kuten Japani, jolla on kyky tulla ydin vallaksi mahdollisesti, jos tarvitaan, mutta ei, on kieltäytynyt viimeisen askeleen ottamisesta ydinaseen vallaksi. Tässä yhteydessä, mikä voisi antaa neuvotteluille ja diplomaatioille mahdollisuuden, ovat muuttuvat tapahtumat Iranissa ja alueella mukaan lukien liikehdintä demokratiaa kohti lähi -idässä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kutas. Kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamna Ashton, stimați colegi. Kiitoksia, edustaja Ashton, hyvät kollegat. Iran sijaitsee hyvin arkaluontoisella alueella ja Iranin ydinase on yksi uhka lisää tämän alueen rauhalle. Ja tällä tavalla voidaan valvoa naapurimaita. Ja olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy nyt selventää, mitä aikomuksia tällä maalla on. Mutta kuitenkin voimme miettiä nämä yleiset raakaöljyn kohdistuvat sanktiot, saadaanko niistä tuloksia. No, emme voi nyt kohdistaa sanktioita koko väestöön virheestä, jonka hallinto on tehnyt. Ja näiden sanktioiden pitää kohdistua niihin, jotka ovat vallassa. Ja haluaisin kiinnittää Ashtonin huomion siihen, että meidän täytyy jatkuvasti arvioida, miten nämä sanktiot vaikuttavat. Mutta samaan aikaan Euroopan unionin on jatkuvasti edistettävä vuoropuhelu Iranin kanssa, ja kuten jo sanottu, meidän täytyy käyttää hyväksemme suhteita, joita meillä on Turkin kanssa. Myöskään ei pidä unohtaa ydinvoimaongelmia, mutta myöskään ei pidä unohtaa ihmisoikeusongelmia, kuten monet ovat muistuttaneet. Ja lisäksi Euroopan unionin on saatava vakeet siltä, että EUn yritykset eivät vie maahan tuotteita, joita käytetään erityisesti elektronisia tuotteita, joita käytetään sortoon. Ja korostaisin vielä, että ainoa ratkaisu tähän jännittyneeseen tilanteeseen, joka meillä nyt on Iranin kanssa, on rauhanomainen ratkaisu. Sotilaallinen välintulo olisi hyvin vakava katastrofi ja korkean edustajan ansiosta EU voi todeta, että se vastustaa sotilaallista toimintaa ja sen on oltava avoin vuoropuhelulle. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Kaczmarek, puolitoista minuuttia. Panie przewodniczący, panie... Puhemies, korkea edustaja ja kuulijat. Ei ole epäilystä siitä, etteikö Euroopan parlamentin pitäisi esittää kantaansa Iranin asiassa ja sen ydinohjelmasta. Emme me, vaan IAEA. E se on se, jolla on vakavia huolenaiheita siitä, että mahdollisesti ohjelma laajenee sotilaiseksi ohjelmaksi. Ja kuten todistajat osoittavat, Iran työstää ydinräjähden laitteistoja. Me emme pakottaneet Irania siihen, että se tuli ydinsulkosopimuksen osapuoliseksi. Se on itse oikeudellisesti sitoutunut siihen, että se ilmoittaa kaikista ydinohjelmaan liittyvistä toimista Iran itse ei kuitenkaan edelleenkään pidä kiinni sitoumuksestaan, joita tulee turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta uusimpana numero 1929. Ja ei myöskään kunnioita IAEAn johtokunnan vaatimuksia. Emme me, vaan Irakin hallituksen politiikka luo uhan vakaudelle ja rauhalle alueella. Haluaisin, että korkea edustaja tässä ydinilmapiirissä muistaisi muistakin ongelmista, joita liittyy Iraniin. Itse puhuitte niistä, ihmisoikeuksien kunnioittaminen tai edelleen epävarma tilanne Ashrafin leirillä. Monet edustajat täälläkin kysyivät siitä. Ja täytyy tehdä kaikki, jotta nämä ongelmat voitaisiin yhteisesti pystyä ratkaisemaan. Kiitos. Kiitoksia ja kiitoksia, että pitäydytte puheajassa. Seuraavaksi Stasni puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puhemies. Iranilaiset äh, pakolaiset Asrafista siirtyvät uuteen Camp Libertyin, jonka, äh, jota Euroopan neuvoston äh, parlamentaarinen yleiskokous vertasi vankileiriin. Huolimatta YK lähettilään Martin Koblerin lupauksesta tähän ryhdytty, EUn tulisi ryhtyä paljon suorempaan toimintaan eh, Rova Ashtonin kautta, erityisesti sen jälkeen, kun Irakin hallitus eh, on kieltäytynyt osallistumasta aktiivisesti neuvotteluihin. Tällä hetkellä meillä on noin 900 Ashrafin asukasta, joilla on suhteita Eurooppaan. Siksi meidän täytyy eh, toimia rintarinnan Yhdysvaltain ystäviemme kanssa ja painostaa Irakia ja YK, jotta saadaan aikaan nopea ja inhimillinen ratkaisu Lisäksi Ashrafin ihmiset ovat meidän suurin toivomme demokraattisen ja ydinasevapaan Iranin puolesta. Kiitoksia teiltä tästä hiukan aikaa. Ja sitten viimeinen puhuja on Fjellner, yksi minuutti. Tack talman. Kiitoksia, puhemies. Lady Ashton, täytyy sanoa, että mielestäni nämä sanktiot, jotka EU on asettanut Irania vastaan, ovat osoitus moraalisesta vastustuksesta. Se, mitä Australia on tehnyt, on sitten eri asia. Mielestäni tuki on ollut suurta ja odottaisinkin, että näin on, mutta en usko, että se, mitä nyt tapahtuu, on menestyksen puutetta, vaan sitä, että näillä sanktioilla on seuraamuksia. En ymmärrä niitä, jotka vastustavat sanktioita. Olen tavannut ja keskustellut Iranin opposition edustajien kanssa. He haluavat, että me olemme tiukkoja Irania kohtaan. Meidän ei tule rangaista väestöä, vaan hallinnon toimia. Ja se on johtanut seuraamuksiin. He ovat toimineet kohtuuttomasti ja kansainvälisen yhteisön kantaa vastaan. Ja sillä on pakko olla seuraamuksia ja sen täytyy maksaa heille ja meidän sanktiomme osoittavat, että olemme tosissamme. Eli ne ovat hyviä. Kiitos. Köszönöm szépen. Kiitoksia. Sitten menettelyjen puhujalistaa. Ja ensimmäinen on Mikulainen, olkaa hyvä. kad Europos EU tarvitsee sitä, että puhutaan yhtenäisemmällä äänellä ulkopolitiikassa. Sen vuoksi pidämme hyvänä, että jäsenvaltiot, jotka kärsivät taloudellisista vaikutuksista, jotka tuovat öljyä Iranista, ja muut pystyivät saamaan aikaan sovun sanktioista Iranin kans, Iranille. Se on hyvin vakava merkki Iranin hallitukselle. Suulliset lausunnot Iranin hallitukselta eivät ole vakuuttavia eikä perusteltuja. Sen vuoksi EUn politiikka kahden lähestymistavan politiikka on edelleen voimassa. Ja sitten mahdollisesti tulee muitakin rajoituksia. Vahinko, että jotkut maat, joilla on globaaleja ambitioita, He eivät tule samalle linjalle kuin muut maat, tarkoitan tässä Venäjää. Sulalu Flashikova Benova. Kiitoksia sitten Flashikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Uh, vážené pani Ešten, kolegyne, kolegovia. Kiitoksia, Rovaston, hyvät kollegat. On selvää, että Iran ei ole täyttänyt kansainvälisiä velvoitteitaan ydinasekysymyksissä. Jos he mitenkään aikovat niitä noudattaa, niin meillä täytyy olla valtaa puuttua asiaan ja siksi korostamme ja tuemme tätä menettelyä, johon EU on lähtenyt Iranin suhteen. Toisaalta täytyy myöskin muistaa, että näiden sanktioiden pitäisi kohdistua hallinnon edustajiin eikä tavallisiin iranlaisiin kansalaisiin, joiden elämä on jo valmiiksi hyvin hankalaa. Sen lisäksi on myöskin toinen ulottuvuus, ja se on diplomaattinen neuvottelu Iranin kanssa. Uskon, että jos lähdemme tälle tielle myöskin muilla aloilla ja saamme heidät vakuutuneeksi siitä, että me haluamme kumppanuutta esimerkiksi Iranin kanssa, ei pelkästään sen hallinnon kanssa, vaan koko maan kanssa, niin silloin voimme olla menestyksekkäitä myöskin ydinasekysymysten suhteen Iranissa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Angurakis. Proevre, η επιβολή εμπάργου πετρελαίου του Ιράν. Kiitoksia. Öljypakotteet ja muut pakotteet, joista neuvosto päätti yksimielisesti, ovat aggressiivisia toimenpiteitä ja tilanne kärjistyy Iranissa. Lisäksi yritysten voitot vaan lisääntyvät, öljyn hintaa nostetaan tällä tavoin ja Euroopan unioni on tässä ikään kuin vanginvartijana. Tämä on todella kauheaa. Siinä joudutaan ristiriitaan muiden valtioiden kanssa Persianlahdella ja tässä käytetään ainoastaan mm, ydinaseohjelmaa tekosyynä. Muut hallitukset, jotka tukevat sitä, mitä Iran tekee, ne sitten vain varmistavat, että Intia ja Pakistankin saavat ydinpommin. Minä olen ihan vakuutunut siitä, että tästä ei ole mitään hyötyä. Meidän täytyy lopettaa sota Iranin kansaa vastaan. On tarpeen että Euroopan unioni käyttää erilaista logiikkaa, jotta ei kansakuntien aina täytyy maksaa sotien laskua. There is, there is you... Teille on lisätty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Selvä. Eli Tsanak, olkaa hyvä. Täytyy sanoa, että olen kyllästynyt siihen, kun ihmiset vertaavat Iranin yleensä pyrkimystä siihen, mitä tapahtuu Israelissa tai Pakistanissa tai jopa Intiassa. Israel ei ole ydinsulkusopimuksen allekirjoittaja kaksi muutakaan maata. Iran on. Se rikkoo kansainvälisiä velvoitteitaan. Ankarakis puhuu siitä, että ollaan poliiseja. No, tur- turvallisuusneuvosto sitä oikeasti on ja vastuussa globaalista turvallisuudesta, joten mikä vika siinä on, että Iran pakotetaan pitämään kiinni kansainvälistä velvoitteistaan, kysyn tätä Ankorakikselta. You Voisitteko ystävällisesti vastata? Κύριε Τάνοκ, καταρχήν δεν αναφέρθηκα, ε, δεν αφορούσε τα όσα είπατε. Niin, edustaja Tanak. Olin itse asiassa ajatellut teidän maatanne, eli yhdistynyttä kuningaskuntaa. Sehän on ydinasevalta, ja se haluaa varmistaa, että maailmassa on ydinvoimaklubi, johon muut eivät enää pääse. Ja lisäksi, kuten sanoin, Euroopan unioni haluaa nimetä itsensä maailman poliisiksi, koska itsessään se, tai tuntuu ajattelevan, että se on kansainvälisen oikeuden valvoja, että sillä on oikeus määrätä sanktioita muita maita kohtaan. Sitten Mölzerin yksi minuutti. Allzu leicht kann der Embargo-Beschluss der Europäischen Union zum Eigentor werden. Etwa wenn Schwellen... Jos kynnysmaat lähtevät siihen mukaan, tai ottavat sen viennin, joka puuttuu sitten, kun EU ei viedä. Kreikka ja Espanja ovat erityisesti niitä maita, joilla on myös tässä, jotka kärsivät tästä öljyasiasta, mutta myös ovat velkakriisin alaisina. Ja jos Hormuzin salmi suljetaan, niin silloin on oikea öljykriisi. Tiedämme, että joukkotuhoaseita on käytetty jo kerran verukkeena kansainvälisoikeudellisesti ähm, kyseenalaiseen kansainväliseen iskuun. Ja jos yhden kiistasta tulee öljykiista, niin kaikille täytyy olla selvää, että sotilasklairenin olisi äh, tuhavia vaikutuksia. Mutta tietysti myös ydinaseen salainen rakentaminen, sekin täytyy äh, torjua ja täytyy nyt harkita ja miettiä sitä, miten turvallisuus voidaan saada aikaan tässä kysymyksessä. Kiitoksia sitten viimeinen puhuja tässä vaiheessa on Ryby. Kiitoksia puhemies. Tämä keskustelu on meille kaikille tärkeä. Eurooppa-malli on hyväksynyt nyt sodan ja unohdettu on nyt sitten neuvottelut eli rauha. Meidän täytyy löytää kumppaneita Iranissa, jotka ovat valmiita neuvottelemaan ja tiedän, että Iranin parlamentissa on monia edustajia, jotka eivät haluaisi noudattaa Iranin tämänhetkistä politiikkaa. Ja siksi on kiireellistä todeta, että yhteistyö on aina pohja työlle ja tällä tavalla voidaan kehittää rauhanomaista yhteistyötä. Ja myöskin kauppa on demokratian pohja, koska tietysti ystävyys liittyy kulttuureihin ja siihen, että salitaan eriäväkin mielipiteitä. Ja siksi on tärkeää, että myöskin Iranin väestössä käydään tätä keskustelua ja että Iranin kansalaiset puhuvat näistä asioista. Me emme tarvitse sanktioita kansalaisia vastaan, vaan me tarvitsemme sanktioita niitä vastaan, jotka käyttävät oikeuksiaan väärin. Kiitoksia. Ja sitten korkea edustaja, jos tekisitte yhteenvedon tai vastaisitte näihin erinäisiin kysymyksiin. Kiitos puhemies. Arvoisat jäsenet, keskustelu on ollut tärkeä. Olen kuunnellut tarkasti kaikkia puheenvuoroja. Yritän tehdä yhteenvetoa jostakin teemoista, jos sopii, joita on tullut esille tässä salissa. Ja vien eteenpäin viestiä niistä osana meidän ajatteluamme siitä, että miten tehokkaasti voidaan käsitellä tätä erityisen tärkeää asiaa, Iranin ydinpyrkimyksiä Monet kollegat, herra Salafranka ihan ensimmäisessä puheenvuorossaan, Kiin puhuivat siitä, että täytyy tehdä yhteistyötä muiden kanssa, jotta voidaan varmistaa, että otamme liittolaisemme mukaan. Ei pelkästään, mutta tietysti mukaan lukien ne, jotka kutsumme E3 plus 3, Yhdysvallat, Venäjä, UK, Ranska, Saksa, kuusi maata silloin, kun olemme vuoropuhelussa Iranin kanssa ovat takanani istumassa E3 plus 3 nimitettyinä turvallisuusneuvostosta. Mutta ei pelkästään niiden kanssa puhuta. Myöskin Kiinan edustajan tapasin, kun olin Intiassa toissa viikolla. Puhumme koko ajan Venäjän kanssa, mutta myös muiden maiden kanssa, kuten Korea ja Japani. Ja siinä pyritään varmistamaan se, että tämä aukko, joka tulee siitä, joka tulee EUn sanktiosta, se ei täyty muiden toimesta. Monet kollegat mainitsivat Turkin roolin ja minä tietysti olen läheisessä yhteydessä herra Rivatoklun kanssa tästä asiasta. Turkki on tuonut informaatiota ja vuoropuhelua Iraniin. Se on ollut viestien vahvistaja, mutta myöskin isäntänä viime keskustelukierroksella ja Kunnioitan sitä työtä, jolla he ovat tehneet työtä kanssamme tässä asiassa. Brasiliaan menen viikonloppuna. Moniakin keskusteluja käydään, mutta yksi keskustelu on tietysti siitä, että mitä teemme Iranin asiassa ja miksi. Ja otan mukaan nämä viestit siitä teiltä, että miten vahvennetaan yhteisymmärrystä siitä, mitä EU tekee ja syyt toimillemme. Ja tarve sille, että että kansainvälinen yhteistyö on, yhteisö on yhdessä, kun etsitään tyydyttäviä ratkaisuja tähän. Joten kaikissa keskusteluissa me kautta maailman pidämme tämän agendalla. Esitämme sitä, että sanktiot ovat tärkeitä, että tarkoitus on pyrkiä suostuttelemaan Iran neuvottelupöytään kahden polun lähestymistapa juuri tätä varten suunniteltu. Toinen osa-alue, jota haluaisin käsitellä, ovat vaikutukset Iranin ihmisiin. Meillä on hyvin selvää, että se mitä pyrimme tekemään on suostutella hallitus siihen, että se lähtee neuvotteluihin. Olen huolestunut heidän kapasiteetistaan taloudellisesti Iranissa maa, jonka olisi pitänyt pystyä talouskasvuun. Ja tarkkailen sitä, mitä teemme, jotta voisin varmistaa, että vaikutukset Iranin ihmisiin ovat minimaaliset mutta että he myös ymmärtävät, että mitä teemme. Ja kuten on sanottu, on monia ihmisiä Iranissa, joilla on sama pyrkimys kuin meillä. Eli se, että Iran lähtisi tältä polultaan pois. Myöskin jäsenvaltioiden täytyy täyttää huomioon vaikutus jäsenvaltioihin kaikissa sanktioissa. On tärkeää, että varmistamme, että siinä mitä teemme, niin ymmärrämme ja tutkimme niitä vaikutuksia, joita on. Kansalliset oikeusjärjestykset ovat vastuussa siitä, jotta varmistetaan, että äh, sanktioiden kiertoa ei ole. Mutta EU tekee yhteistyötä kokonaisuudessaankin tällä alalla. Kollega tietysti mainitsitte sen, että Ashrafin leiri, siellä on iranilaisia ja olen maininnut myös kysymystunnilla, kyselytunnilla, että täytyy löytää tyydyttävä ratkaisu Ashrafin leirin ihmisiin. Minun mielestäni täytyisi yrittää löytää tapa, jolla voimme pitää heidät täysin turvassa ja antaa heille tulevaisuus. YK-jäseniä on keskustellut jäsenvaltioiden kanssa kansalaisuudesta, korkean pakolaisasian avustajan on ollut keskusteluissa teemme läheistä yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa ja YK kanssa, ja tämä pidetään agendalla, agendalla tämä asia Iranin keskusteluissamme. On tärkeää, että päästään kuitenkin eteenpäin, että ihmiset löytävät tulevaisuuden, ei pelkästään, että heidät pidetään siellä, koska meillä ei olisi suunnitelmaa. No se ei näytä, että se on tietysti kompromissiratkaisu, mutta sellainen, jos se tehdään kunnolla, niin siinä on potentiaalia tulevaisuuteen, että ihmiset olisivat ainakin turvassa, ja se on tietysti meidän lopullinen tavoitteemme. No viimeinen kohta, niin mitä Tanok sanoi tästä kunniakkaasta persialaisesta kulttuurista. Me olemme tietoisia tässä salissa ja ei kautta EU, on, että kiista ei ole Iranin ihmisten kanssa. Me haluamme heille hyvää, haluamme että tämä kunniakas persialainen historia ja kulttuuri nousee ja kukoistaa. Mutta meillä on velvoitteemme maina, EUna. Valvoitteet ovat se, että kun ihmiset allekirjoittavat sopimuksia ja sanovat, että eivät he että he, heidän täytyy ydinsulkusopimuksen eh, velvoitteita velvoitteensa täyttä. Jos niin ei tehdä, niin meidän täytyy jotain tehdä. Kaikki on tehty turvallisuusneuvostossa, asia on takaisin turvallisuusneuvostossa. Ja sieltä tulee myös minun mandaattini ja se, millä EU toimii. Mutta toivon todella, että meillä on tukea, jotta voidaan varmistaa, että sanktiot nähdään tärkeänä panoksena siihen, Ja pyydän iranlaisia vastaamaan kirje, kirjeeseeni, kirjeisiini, että he esittivät omat ajatuksensa ja palaisivat keskusteluihin. Kiitoksia. Hyvät kollegat, meillä on kuusi päätöslausumaa esitystä tässä keskustelun päätteeksi, joten keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin.